Das werde ich jetzt nicht bemerken. Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie... Hyvät kollegat, toivotan teidät oikein sydämellisesti tervetulleeksi. Valtasuhteet on nyt jo selvitetty. Siellä, missä on mikrofoni, siellä, missä on koneisto, siihen laitettiin pääsihteeri ja puheenjohtaja on iloinen, kun hän löytää kaukaa jostain vielä mikrofonin. Tämä taas on merkki tämän talon valtasuhteista. Nyt menemme äänestyksiin. Esityslista. Meillä on sitten lyhyt keskustelu Myanmarin uuden Äh, sulähettilään kanssa. Toivottavasti sopii teillä mitään yle- erityisiä huomioita minulla ei ole, joten mennään nyt sitten heti äänestykseen. Esityslistan kohta kolme. Esittelijämme on kollega Salafranka. Herra Salafranka, haluaisitteko vielä puheenvuoron? Ette. No sitten mennään heti äänestykseen. Suullinen tarkistus 10. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5078 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5000 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5001 puolesta tyhjää hyväksytty. 5079 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 5080 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 5124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5002 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5081 puolesta vastaan 5081-5087 yhtenä ryhmänä käykö tämä. Kuka puoltaa näitä tarkistuksia, kuka vastustaa, tyhjää, hylätty. 5003 puolesta vastaan, tyhjää. 5003 puolesta vastaan, hyväksytty. 5089 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5004 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5090 puolesta 5090 puolesta vastaan hylätty. 5005 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 5128 puolesta vastaan. Hylätty. Suullinen tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5006 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5093 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5007 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5092 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5008 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5094 puolesta vastaan tyhjää hylätty 5009 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 5010 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 5011 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Suullinen tarkistus 7 puolesta. Niin, Weber. Mitä? Señor presidente, me gustaría pedir la palabra para la votación de la... Puheenjohtaja 51.30 haluaisin äänestettäväksi tarkistus 7 jälkeen tuossa yhteisönsä puolella. Suullinen tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten teillä on puheenvuoro. Niin, puheenjohtaja. Sanoisin vain, että me vähän epäilimme tätä jättemäen esitystä. Haluamme olla yhdenmukaisia viime vuotisen äänestyksen kanssa, eli äänestämme sen puolesta, vaikka emme ole täysin varmoja siitä, onko nyt eh, järkevää se, että otetaan erityiskohta kutakin erityisedustajaa varten, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että minun ryhmäni äänestää tämän ehdotuksen puolesta. Kiitos. Also wie wenig, ich, ja, 51, 30 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 50.12 puolesta. Ah, raukeaa. 50.13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suljen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suljen tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5037 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 595 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5096 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5097 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5015 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5016 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5017 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5018 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5098 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5099 5112 tarkistetaan puolesta. Koneäänestyksenä tarkistetaan. Äänestys päättyy. Tämä tarkistus on hylätty 21 vastaan 21. Hylätty. 5099 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 5113 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 5100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5114 puolesta vastaan tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 puolesta 24 vastaan. Hyväksytty. 25 vastaan 24. 25 vastaan 24. President, president. Puhemies ja puheenjohtaja. Es que, eh, mi, mi aparato... Puheenjohtaja, minun laitteeni ei toimi, minä äänestin tyhjää mi, mi, mi aparato no... Siis tämä äänestyslaitteeni ei toimi ja halusin äänestää tyhjää. Enthaltung, das ändert aber nichts am Ergebnis. No sitten on kolme tyhjää ääntä, mutta ei se muuta äh, tulosta. Menee istumaan johonkin toiseen paikkaan, jos on joku ongelma. Nyt sitten 114. Ah. 5101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1515 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistetaan. Edustaja Munis, teidän pitäisi olla ystävällisempi maamiehillenne. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 25 vastaan 24. Hyväksytty. Small point, Tämä on pieni. Minulla on 22 4. He's Brussel 129 uh, uh, puolesta vastaan. No sehän on hänen ongelmansa sitten. Kommentteja ohi mikrofonin. No sitten hänen tulee etsiä toinen paikka tai hankkia äh, teknikkopaikalle. paikalle. No auta häntä sitten ystävällisesti. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tarkistetaan. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy, hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 23 vastaan 24. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 520 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 519 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 518 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Samalla enemmistöllä kuin äsken hylätty. 50-21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5022 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5023 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5058 raukeaa. 5125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 524 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5025 puolesta. No mikä on? We are, we Yes, thank you. We have asked for a check on this. Kiitoksia. Pyysimme, että tarkistettaisiin tämä 16. Anteeksi, 19. Check on that. No tarkistetaan se. Äänestys päättyy. 22 puolesta 23 vastaan hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5072 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5048, siinä suullinen tarkistus 9 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 5050 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 5106 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 5027 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Suullinen tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5075 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5028 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5029 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5054 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5030 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5055 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5031 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5056 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5032 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5057 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5033 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5034 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5073 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ah, se raukeaa. No, tulos on sama. 5120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5077 puolesta sekin raukeaa. Sekin raukeaa. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5071 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5070 puolesta vastaan tarkistetaan. 5070 äänestys alkaa. Äänestys, pä- äänestys päättyy nyt. 24 puolesta 27 vastaan. 25 puolesta 20 ei kun 24 puolesta 28 vastaan hylätty. 5035 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt menemme tähän lausuntoon luonnokseen. Siinäkin esittelijä on kollega Franka, Onko kommentteja? Ei näytä olevan. Sitten menemme äänestykseen. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä tässä äänestetään vain tästä yhdestä osasta puolesta. Jatsek. Tämä on niin kuin sinun itäinen kumppanuutesi. Neljä. Nyt tässä muutetussa muodossaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Voitko selittää minulle tuon tarkistuksen DDR-ohjelmat? A, DDR tarkoittaa aseista riisuntaa. Hyvä tietää. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty 8 puolesta vastaan tyhjää 8 puolesta kahdeksan puolesta, kuka kannattaa tarkistusta kahdeksan, kuka vastustaa, tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta, vastaan tyhjää hylätty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksitoista enää tämä erityisen vakavat ja ulkosuhteet. Kuka kannattaa 12 tässä muodossa on puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 Samoin ainoastaan tämä rajoitettu sanamuoto 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 raukeaa. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 raukeaa. 22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 hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta, äh, 32 raukeaa. 33-34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt meillä on koneäänestys tästä lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Puolesta. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. Tai on alkanut jo. Äänestys päättyy. Lausunto on hyväksytty. 48 ääntä puolesta, viisi vastaan ja yksi tyhjä ääni. onnittelut. Wir kommen nun zu... Nyt menemme lausuntoon, kollega Katsinin lausuntoon. Haluaisiko hän kommentoida asiaa? ei näytä haluavan. Joten tarkistus yksi. Suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Neljä vedetty pois, viisi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta, vastaan tyhjää, tarkistetaan, todennäköisesti hyväksytty. Äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty 32 ääntä vastaan 21 ääntä. Seitsemän kahdessa osassa, eli ensi, toinen osa on vedetty pois, ainoastaan ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koneäänestys tästä lausuntoluonnoksesta näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää. Äänestys on jo päättynyt. Jos minä sanoisin, että 53 puolesta ja yksi vastaan, niin se olisi yllättävää, joten sanon, että 54 puolesta. Kiitoksia sydämellisesti.